Keskustelut ihmisoikeuksia sekä demokratia- ja oikeusvaltion periaatteiden loukauksia koskevista tapauksista kesto enintään yksi tunti työjärjestyksen artikla 135. Ja ensimmäisenä aiheena on Pakistanin jumalanpilkkalainsäädäntö. Ja annan puheenvuoron nyt tekstin laatioille. Edustaja Tannok aloittaa. Life imprisonment or even a death sentence. Nämä Pakistanin kuoleman lait ovat todella asia, joilla pyritään itse asiassa kohdistamaan toimit alueen uskonnollisiin vähestöihin. Valitettavasti osa kaikista näistä tuomioista ovat täysin kehiteltyjä ja Pakistanhan on todella huolimatta kaikista näistä syytöksistä ei ole koskaan siirtynyt siihen, että todella näitä ihmisiä kuomittaisiin kuolemaan riippumatta siitä, että julkisia lynkkauksia on kyllä tapahtunut. Ihmisoikeudet ovat todella hyvin tärkeä asia Euroopan unionissa. Meidän täytyy edelleen jatkaa sitä, että kiirehdämme viranomaisia Pakistanissa toimimaan sillä tavalla, että sen perustuslaki olisi enemmän kansainvälisten sääntöjen mukainen. Ja haluan, että kaikki kaikkein haavoittuvimmat, erityisesti vähemmistöt, lapset ja naiset Pakistanissa voisivat näistä oikeuksista myöskin hyötyä. Ja senpä takia nämä lait täytyisikin kumota, koska se johtaa vain pelkkään pelkoon. Kiitoksia. Sitten Korao. Grazie, president. Kiitoksia, puhemies. Pakistanissa elokuussa vuonna 1947 todettiin, että tasa-arvo on Pakistanin perustava arvo. Sanottiin, että pakistanilaiset ovat vapaita käymään temppeleissä, moskeijoissa tai missä hyvänsä jumalapalveluspaikoissa. Ja pakistanilaiset saivat kuulua mihin tahansa kastiin tai uskontoon. Se ei kuulunut mitenkään valtiolle. Mutta Shamachi ja hänen vaimonsa Shamachinta ovat viimeisiä uhreja Pakistanin jumalanpelkkaa lainsäädännössä ja tällä tavalla sorretaan uskontollisia vähemmistöjä ja nämä Jumalan palvelukset johtavat siihen, että väkivalta on jatkuvasti lisääntynyt. EU on tehtävä kaikkensa, jotta Pakistanin hallitus takaa sen, että kaikkien ihmisten ihmisoikeuksia kunnioitetaan – ja myöskin me voimme uhata sillä, että poistamme heidän osaltaan tullietuusohjelman. Kiitos Weidenholzer. Kiitos sitten Weidenholzer, yksi minuutti. Kiitoksia. Euroopalle Pakistan on tärkeä kumppani ja on erittäin tärkeää, että myöskin ihmisoikeuksia kunnioitetaan tässä maassa. Me saamme jatkuvasti kuulla huolestuttavista ihmisoikeusrikkomuksista ja erityisesti olemme erittäin järkyttyneistä näistä Jumalan pilkkailaista. Ihmisiä voidaan tuomita vankeus, rangaistuksen tai jopa kuolemaan, jos he ovat loukanneet profeetta Muhammedia. Me emme voi hyväksyä tätä lakia emmekä myöskään kuolemanrangaistusta. Ei voi olla niin, että Pakistanissa uskonnon vapautta jatkuvasti rikotaan ja että näillä niin sanotuilla laeilla pahennetaan tilannetta. Pakistania täytyy muistuttaa siitä, että meidän täytyy välttää ja estää se, että oikeutta käytetään näin, vaan Pakistanissakin pitää noudattaa oikeusvaltioperiaatetta. Kiitos. En näe Rova Saranzovaa paikalla, eli annan puheenvuoron Rova Vergialle. Kiitos puhemies. Kulttuurinen suhteellisuus on aika näkyvää parlamentissa, se on valitettavaa. Kristityt ovat uhreja Pakistanissa, he eivät ole ainoat hindut, sufit, shialaiset myöskin joutuvat uskonnollisen suvaitsemattomuuden uhreiksi. Mm, Pakistanin laki, tu, laki tuomitsee Jumalan pilkan ja ja siellä harjoitetaan pelottelua ja sortotoimenpiteitä. Niitä käytetään erittäin todella väärin ja ne pitäisi tuomita, eikä niitä pitäisi vain uudestaan tutkia, niin kuin päätöslaissa sanotaan. Väkivallan pitää loppua ja ne, jotka sitä harjoittavat, heidän pitää joutua oikeuden eteen ja tuomituiksi. Kuoleman rangaistus pitää poistaa ja uskontoja ja politiikka pitää erottaa toisistaan. Uskonnolliset öö, öö, hyökkäykset ovat kestämättömiä silloin, kun varsinkin on kyse naispolitiikoista. Ja siellä myös joudutaan usein sarjalain eteen. Tämä päätöslauselma ei todellakaan ole tilanteen tasolla, sen takia me emme äänestä sen puolesta. Kiitos. Rova Charantsova on tullut paikalle, joten hän saa nyt puheenvuoron. Mr. President, not one year puhemies. Edes vuotta ei ole mennyt siitä, kun hyväksyimme tästä aiheesta päätöslauselmaan. Ja jälleen kerran edessämme on näitä hirvittäviä tapahtumia, jotka ovat johtuneet näistä laista. Tämä on traagista kuinka pakistanilaiset voivat uskoa oikeusvaltioon, kun he eivät edes pysty millään lailla välttämään näitä vangitsemisia, kuinka ne, jotka ovat näistä laeista saanut vapautuksen, sitten voivat palata tavalliseen elämään, kuinka ihmiset voivat olla turvallisin mielin, kun ihmisiä hakataan ja pahoinpidellään jopa asianajat ovat olleet tässä mukana. Ja tätä asiaa joudutaan käsittelemään toistamiseen, mutta emme ole kuitenkaan nähneet missä vaiheessa mitään parannusta. Pakistanin täytyy täyttää ihmisoikeusvelvoitteensa ja myöskin perustuslaillinen velvoitteensa, joka sillä on kansalaisiaan kohtaan suojella. Heitä onpa kysymys kristityistä, muslimeista, hinduista tai ateisteista. Kiitos. Ensi viimeinen edustaja Lenars tekstin laatioista. Kiitos puhemies. Arvostan sitä, että meillä on tämä mahdollisuus keskustella tästä päätösasemasta viime täysistuntoviikon keskustelun jälkeen. Me olemme erittäin huolissamme näistä jumalapilkkalaisista Pakistanissa. Näitä lakeja käytetään sortamaan uskonnon vapautta. Ja yksi kuolemantuomioista, josta puhuttiin viime Strasbourgin viikolla, oli kunnianpilaisen asian Bibi, joka on tuomittu kuolemaan. Meidän täytyy vedota Pakistanin viranomaisiin, jotta ne, he kumoaisivat nämä lait. Ja meidän täytyy EU-stakin lähettää vakavaa viestiin tämän suhteen, että tämä on tärkeää. Ja komission ja ulkosuhdehallinnon pitää tehdä kaikkensa, jotta voidaan painostaa Pakistanin viranomaisia todella tekemään muutoksia lainsäädäntöön. Kiitos. Kiitos. Nyt siirrymme puolueryhmien edustajien kannanottoihin ja puheenvuoroihin. Edustaja Svoboda aloittaa yksi minuutti. Vážený pane předsedo, eh, naše rezoluce na ochranu... Kollegat, päätöslauselma uskonnon vapauden suojelmasta joskus tuo myönteisiä tuloksia heinäkuussa hyväksymme Miriam Ibrahimista äh, kuolemantuomitusta kristitystä tällaisen asian. Ja viikko tämän jälkeen hänet vapautettiin. Nyt me puollamme pakistanilaista naista asia Miviä, äh, joka myöskin on tuomittu kuolemaan. Samoin myöskin muita näiden Jumalanpilkkalakien uhreja Pakistanissa puolamme Ja nyt vetoan Euroopan unionin äh, viranomaisiin, jotta Pakistanin presidenttiin otettaisiin yhteyttä ja että todella pyrittäisiin pyytämään arvahdusta asiaan Bibille, koska tämä olisi helpoin tapa hänet vapauttaa ja jollei hän ole vapaa pian, niin toivon mukaan näitä kauppasuositumusjärjestelmiä ja apujärjestelmiä Pakistanille tarkastellaan uudelleen. Tämä johtuu siitä, että ihmisoikeuksia ja perusoikeuksia on noudatettava ja ne ovat ehdot, minkä pohjalta näitä tällaisia suosituimuusasemia annetaan Sudanissa. Tämä on toiminut, tämä uhka on siellä toiminut. Vreau să vă întreb dacă acceptați un card albastru din partea domnului Bashir. Do you accept? Uh, yes. Uh, so, Mr. Bashir, you have 30 to formulate the, question. my question is... Kysymykseni on, keskustelemmeko me nyt täällä kristittyjen oikeuksista, emmekä muslimien oikeuksista. Tässä keskustelussa ei pidä erottaa nyt kristittyjä muslimeista. Meidän täytyy tukea kaikkia, jotka kärsivät näistä Jumalan pilkkalaista. Te ja monet ovat maininneet monia kristittyjä, joita on asetettu syytteeseen ympäri maailmaa, mutta me olemme täällä suojelemassa kaikkia ihmisiä, emme pelkästään kristittyjä. Eh, eh, Tietysti jopa tilastojen perusteella useimmiten

En näe eh, rouva Fotigaa, joten seuraava puhuja on edustaja Marin Jopinto, yksi minuutti. Nu e nici dumnealui? Edustaja Marin Joa ei ole salissa, joten menemme eteenpäin Couso per yksi minuutti. Muchas gracias, señor presidente. Nuestra... Kiitoksia, puhemies. Me tuemme maallisuutta, eli sitä, että valtio ja uskonto erotetaan toisistaan. Me tuemme kaikkia uskontoja, toistan kaikkia uskontoja, ja me vastustamme näitä jumalapilkkalakeja, koska ne loukkaavat kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia, ja siksi pyydämme, ja kehotamme Pakistanin hallitusta kumoamaan nämä lait, jotta se noudattaisi kansainvälistä oikeusta. He ovat allekirjoittaneet kansainvälisiä sopimuksia, joissa kielletään esimerkiksi kidutus, mutta täytyy kuitenkin muistaa, että ääriliikkeiden lisääntyminen liittyy hyvin paljon länsimaiden toimintaan. Tällä tavalla esimerkiksi on hyväksi käytetty laittomia murhia, joita on tehty miehittämättömillä lennokeilla. Kiitos. Lambert Jean. Seuraavaksi Jean Lambert, minut. Thank you. Puhemies, olen parlamentin Etelä-Aasia valtuuskunnan puheenjohtaja mukaan lukien Pakistan Nämä asiat ovat olleet valtuuskunnan puitteissa esillä, kun olemme siellä matkustaneet korkeimpien viranomaisten kanssa puheissamme. Monet Pakistanissa tunnustavat, että tarvitaan todella muutosta, ei pelkästään vain vähemmistöjen osalta, vaan kaikkien pakistanilaisten osalta, mikä heidän uskonto sitten onkaan. Ihmisten ei pitäisi olla summittaisten syytösten kohteena eikä tilanteessa, jossa esitetään heille todisteita, joita he eivät itse voi millään lailla kiistää. On ymmärrettävä, että muutoksen vaatiminen itse asiassa saattaa aiheuttaa vaaran elämälle. Ja joskus todella ihmettelen, olisimmeko itse yhtä rohkeita näissä tilanteissa, joten olemme tässä osittain nyt Pakistanissa yrittäneet muuttaa tilannetta ruohonjuuritasolla, jotta muutos toteutuisi. Ja tästä syystä tarvitaan tukea valistukselle, koulutukselle, jossa islamia ei millään lailla huononnettaisi, vaan jossa todella annettaisiin kaikki tasavertaiset mahdollisuudet. Albastre, două carduri albastre din partea domnului Karim și din partea domnului Tanok, dacă le acceptați. Hyväksyttekö kaksi sinistä korttia Karimilta ja Tanokilta? No. So, Mr. Kar- Herra Karim. Mr. President, I'm Puhemies, haluan kiittää teitä. Lambert, te tietysti olette tämän valtuuskunnan puheenjohtaja ja on katsottu, että meidän pitäisi uudistaa näitä kauppapreferenssejä. Eikö olisi oikein, että ylläpidämme näitä tarkistuksia, joita tällä hetkellä on käynnissä tulostaulun perusteella ja katsoa, kuka, kenen vaikuttaisi eniten se, jos ryhdymme johonkin, johonkin toimiin. Ja tämä tietysti osoittaa myöskin sen, että Pakistanin viranomaiset nyt alkavat ottaa tietyn kannan näihin asioihin. Yli 40 pidätystä on tehty viime aikoina. Katsotteko, että tämä on hyvää kehitystä ja oletteko samaa mieltä siitä, että Pakistania pitää auttaa, jotta se pystyy hoitamaan tätä kysymystä sen sijaan, että me vain laadimme päätöslausumia päätöslausumien jälkeen? Kiitokset. Chanok kysyy Lambertin vastauksen jälkeen. Rova Lambert. Ei, ei, herra Chanok. Herra Chanok, herra Chanok. Olkaa ystävällinen, odottakaa, kunnes Rova Lambert on ensimmäisen kysymyksen vastannut. Sitten voitte kysyä oman kysymyksen. Um, Kiitos kysymyksestä. Uskon, että meidän pitäisi miettiä miettiä niitä sääntöjä, joiden pohjalta kauppapolitiikkaa me tarkastelemme. Tietysti olen vaatinut, että johdonmukaisesti lähestyttäisiin näitä kysymyksiä. Ja tämä scorecard-mekanismi on todella tärkeä. Tämä on varmasti viesti hallituksilta ihmisille, että näiden lakien manipulointi tulisi lopettaa ja meidän on työskennettävä pakistanilaisten kanssa, jotta muutos tapahtuisi. Ja tämä tarkoittaa tietenkään sitä, ettemmekö pitäisi kiinni ihmisoikeussäännöistämme. Tanok. Tanok. President, uh, Mrs. Lambert, I... Lambert, minäkin haluaisin tukea sitä, mitä Karim sanoi tästä tulostaulukosta ja näistä tutkimuksista, mutta Asiantuntijana haluaisin puuttua siihen, mistä Bashir mainitsi aikaisemmin. Hän sanoi, että kyse olisi kristittyjen suojelemisesta, mutta kun luen näitä tilastoja, tässä on selkeä epäsuhde, kun katsotaan näitä vähemmistöjä, myöskin näitä muslimivähemmistöjä, shia-muslimeja ja kristittyjä hindejä. Ja tilastojen mukaan tämä ei liity mitenkään kristittyihin, vaan tässä on nimenomaan kohdistettu toiminta vähemmistöihin. Oletteko samaa mieltä? Kiitos. En kutsuisi itseäni asiantuntijaksi asiassa, mutta uskon, että kun kohdennetaan asioita, niin Kyllä, tietysti tämä tietysti menee kenties myöskin muslimeja ja vähemmistöjä vastaan jossain määrin. Osa on poliittisesti tarkoitus, osassa on poliittinen tarkoitusperä mutta kun kysymys on tästä asiasta ja siitä puhumme, niin oltava hyvin varovaisia, että me nyt tätä asiaa esittele sellaisella tavalla, joka voitaisiin tulkita islamin vastaiseksi, koska tämä hyödyttää niitä, jotka itse asiassa eivät mitään uudistuksia halua. Kiitos. Seuraavaksi Kastaldo minuutti. Kiitoksia, puhemies. Ehdollisuus on tärkeä käsite, jota on käytetty väärin ja Pakistan, joka on tärkeä kumppani, on hyvä esimerkki siitä, miten johdonmukaisuus usein ei toteudu ulkosuhteissa. Vuonna 2014 tämä SGP plus järjestelmä on annettu tietyille kehitysmaille, jotka ovat allekirjoittaneet erilaisia työhön, hyvän hallintoon ja ympäristöön liittyviä yleissopimuksia – ja haluaisin tietää, miten tämä siviilisten, siviilioikeuksien yleisoikeusvalta 65 sopii yhteen tämän Jumalan pilkkalain kanssa. Ja myöskään ei ole mahdollista harjoittaa omaa uskontoaan tässä maassa. Tämä on johtanut todelliseen kriisiin Pakistanissa ja tällaisia kriisejä syntyy aina, kun kyseessä ovat kaupalliset edut. Me emme ole uskottavia tässä toiminnassa ja meidän ei pidä unohtaa näitä kysymyksiä, koska se on todellista Jumalan pilkkaa minun mielestäni. Kiitos. Pelle on sininen kortti Bashirilta. Hyväksyttekö sen? Mutta ennen vastausta annan puheenvuoron herra Bashirille, joka jatkaa siis. Ja kun hän on jo yhden sinisen kortin kysymyksen esittänyt, en enää hyväksy häneltä muita sinisen kortin pyyntöjä. Uh, does my colleague Mr. Hyväksyykö kollega Castello sen, että paljon rikoksia tehdään erityisesti kolmannessa maailmassa ja Pakistanissa ja että nämä viikokset johtuvat suurelti köyhyydestä. Onko oikein, että me tuomitsemme, rankaisemme kansakuntaa siitä, että he ovat köyhiä ja heitä köyhdytetään edelleen? Hyvin useinhan siellä tapahtuu kaikenlaista ikävää tämä johtaa vain pahempiin vaikutuksiin, joten minun mielestäni ei ole oikein rangaista köyhiä ja tehdä heistä entisestä, entistä köyhempiä. Kiitos kollega. Olen samaa mieltä. Eli minä otan nämä asiat aina esille, mutta haluaisin puhua myöskin siitä, miten tämä liittyy uskonnonvapauteen ja ajattelunvapauteen. Mielestäni EU voi kehittää tärkeät suhteet kaupallisesti ja poliittisesti Pakistanin kanssa. Ja juuri tästä syystä meidän täytyy ystävinä muistaa ystäviämme, eli miten meidän täytyy ponnistella enemmän, jotta voimme mahdollistaa kehityksen maissa, jotka ovat vielä riippuvaisia meistä. Sielläkin täytyy antaa enemmän uskonnon vapautta ihmisille. Oikea lähestymistapa on enemmän enemmällä, ja meidän täytyy noudattaa sitä johdonmukaisesti. Kiitos. Seuraavaksi Son Lars. Suokaa anteeksi, anno ensiksi minuutti. Signor Presidente. Kiitoksia, puhemies. Pakistanin kysymys on mielestäni selvä. Eurooppa auttaa Pakistania ja Pakistan sitten tuhoaa meidän pk-yrityksemme Euroopan tasolla ja Italian tasolla. Siellä on poltettu kaksi kristittyä ja sitten teeskennellään, ettei mitään olisi tapahtunut. Mutta Putinkin on sanonut yhden asian, eli tämä oli Venäjää ja Putinia vastaan. Te olette pelkureita. Minä sanoisin, että se miten Eurooppaa voidaan parantaa ja miten Pakistan voidaan tehdä, on esimerkiksi ottakaa junkeri pakatainen, viekää he Pakistaniin ja tällöin Eurooppa voi sitten elpyä. Juncker puhui 315 miljardista ja miten voidaan sanoa, että Eurooppa herää, Italiassa sanotaan, nyt ei toimi mikään, täällä ei mikään toimi,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 Afganistan on yksi pahimmista maista kristityille. Ja tämä Jumalan pilkavastainen laki on yksi dramaattisimmista seurauksista siitä, mutta tämähän kyllä koskettaa muitakin uskonnollisia vähemmistöjä. Tämä Jumalan pilkakysymys riittää vain siihen, että voi tulla kuolemaan tuomituksi, ja näin hän kävi 7. marraskuuta Itä-Pakistanissa – syytettiin Shama Bibia ja toista henkilöä ja seurauksena oli julkinen linkkaus ennen kuin heidät poltettiin, kun he olivat vielä eläviä. Heidät poltettiin tiiliuunissa. Hyvä puhemies, me ja me ja muiden täytyy harjoittaa painostusta, jotta ihmisoikeuksia todella noudatetaan Pakistanissa, mutta monet epäilevät, josko tässäkään tullaan onnistumaan, saatikka lähtemään hyvin liikkeelle. Meidän täytyy todellakin osoittaa sormella Pakistanin johtajia. Heidän täytyy no, kunnioittaa uskonnonvapautta ja, ja marraskuun tapaiset tapahtumat eivät saa enää koskaan toistua. Seuraavaksi Anna Gomes, minuutti. Pakistanin parlamentti, eh, Pakistanin hallitus, on, ne ovat sitoutuneet kuolemantuomion lykkäämisen ja noudattamaan ihmisoikeuksia. Nämä olisivat e, todella ehtoja, jotta parlamentti voisi harkita yhteydenpidon jatkamista Pakistanin kanssa, mutta tällä hetkellä kyllä tilanne menee toiseen suuntaan. Jumalan kysymyksessä tilanne on todella vanhoillinen Eh, uskonnollinen suvaitsemattomuus on tosiasia mitä ne ole tehty, jotta voitaisiin muuttaa kurssia. Tämä laki todella vaarantaa kristittyjen, muslimien, shiaus, shiaien ja sunnien elämää ja uskonnon harjoittamista ja ihmiset eivät voi nauttia oikeuksistaan. Tilanne on taantunut Pakistanissa myös koko kulttuurisesti, jos ajatellaan koko sivilisaation kehittymistä terrorismi myös murtaa koko yhteiskunnan, jossa ihmiset haluavat elää demokratiassa. Meidän pitää välittää viesti hallitukselle, että kaikki jotta Pakistan taistelisi demokratian ihmisoikeuksien puolesta. Acceptați blue cardin partea Kiitos teille. On sininen kortti edustaja Konilta. Herra Kan, teillä on puoli minuuttia. Uh, Kiitoksia puhemies. Haluaisin kysyä, Oletko samaa mieltä siitä, että jotkut täällä Euroopan parlamentissa ovat pyytäneet, että GSP Plus-sopimuksen soveltaminen keskeytetään? Mehän tiedämme, että muutoksia tarvitaan. Jos muutoksia halutaan ja halutaan auttaa uhreja, meidän täytyy tehdä yhteistyötä Pakistanin kanssa vai pitääkö meidän taistella sitä vastaan? My opinion what is necessary is the abolition. Minun mielestäni nämä jumalanpilkkalait täytyy kumota, koska ne selvästi rokkaavat ihmisoikeuksia. Tämä oli GSP Plusan edellytys. Tämä viesti on saatava Pakistaniin. En usko, että GSP Plusassa äh, tai että äh, sen tulos olisi millään lailla myönteinen, mutta jos Pakistan ei ryhdy tarvittaviin toimiin ja edelleen ei vai, tai vain toimii äh, Saudi-Arabian tantumuksellisten voimien käskystä ja edelleen kaikkia näitä vähemmistöjä sortaa niin toimiin on ryhdyttävä. Kiitos. Seuraavaksi Skripek minuutti. Mr. Chairman. Kiitoksia, puhemies. Kuvitelkaa, että siskonne tuomitaan kuolemaan Pakistanissa, ettekä voi auttaa häntä, tai että joku kansalainen joutuu siellä vankilaan. Mitä tekisitte? Asia Bibi on nyt uskonnollisen vihan uhri, ja eurooppalaisten pitäisi auttaa häntä. Hän on kristitty, joka halusi auttaa musliminaisia, ja Jumalan pilkkaa lakien mukaan hänet heitettiin vankilaan. Häntä on hakattu, hän kärsii nälkää ja janoa ja me haluaisimme auttaa niitä, jotka apua tarvitsevat. Eli meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta voimme auttaa tätä viiden lapsen äijä, joka yritti auttaa muita kansalaisia. Itä-eurooppalaiset ymmärtävät tämän tilanteen hyvin. Meillähän on myöskin ollut uskontoon perustuvaa sortoa. Kristityt joutuivat sorretuiksi ja vankilaan ja 25 vuotta jälkeenpäin täytyy sanoa, että uskonnonvapaus on ylellisyyttä. Pakistan, Syyria ja Afrikan maat eivät anna kansalaisille oikeutta harjoittaa uskontoaan ja he joutuvat kärsimään islamilaisesta laista ja pelottelu ei enää kuulu näihin aikoihin. Meidän täytyy panna piste tälle järjettömälle toiminnalle. Äh, și domnul Marinho Pinto pentru un minut. Marinho Pinto, minut. Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, mikään uskonto ei voi hyväksyä barbariaa ja mielivaltaisuutta. Ei mikään uskonto voi hyväksyä sitä, että vihainen ihmismassa voi tappaa esimerkiksi kristityn parin ja polttaa nämä ihmiset sitten uunissa, jossa nämä ihmiset työskentelevät. Ei mikään uskonto anna oikeutusta tappamiselle että Punjabin alueen kuvernööri voi tappaa esimerkiksi kristitty vähemmistöministerin, koska tämä oli kritisoinut tätä Jumalan pilkkalakia. Meidän pitää pystyä takaamaan näiden vähemmistöjen oikeudet. Mikään laki ei voi oikeuttaa siihen, että jatkuvasti pidetään vankilassa jopa tuhatta, tuhat ihmistä, joita saattaa uhata kuolemantuomio. Kuuluisin tapaus on asia Bibi, joka on meille kaikille varmasti tuttu. Mikään uskonto ei anna oikeutusta sille, että äh, ammutaan asianajaja Rashid Remaa, kun hän harjoitti tointaan puolustaessaan äh, asiakasta, jota oli syytetty Jumalan pilkasta. Barbaria saa nyt riittää. Pakistanin täytyy tulla äh, sivistyneiden kansakuntien joukkoon. Kiitos seuraavaksi President. Puhemies. Voimakkaasti tuomitsen rakalasmaisen Shaman ja Shashan tappamisen. He ovat pakinallisia kristittyjä, jotka väkijoukko surmasi Jumalan pilkan nimissä. Nämä raakalaismaiset teot eivät ole hyväksyttäviä Euroopan parlamentille, kansainväliselle yhteisölle eikä myöskään Pakistanille kansakuntana. Tiedän, että Pakistanin kansa on järkyttynyt. On hyvin tärkeää ymmärtää, että nämä lait ovat olleet olemassa Pakistanissa jo siirtomaajoista lähtien ja suurimmassa osassa tapauksista mm, kysymys on ollut muslimeista olen saanut vakuutuksen Pakistanin viranomaisilta, että he ryhtyvät tarvittaviin toimiin, joilla voitaisiin ehkäistä näiden lakien väärinkäyttö. On myös hyvin tärkeää muistaa, että kukaan ei tähän mennessä ole vielä tullut rangaistuksi näiden lakien pohjalta nämä tapaukset lakien pohjalta yleensä eivät ole eh, kestäneet oikeudellista tarkastelua ja on tehty pakolliseksi, että yksikään poliisi ei alipäällystön kuuluva, ei päällystön kuuluva poliisi voisi tällaisia toimia viedä eteenpäin. Kiitos. Monsieur le Président, chers collègues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Marraskuussa 2010 asia Bibi kristitty Pakistanin tuomittiin kuolemaan oman maansa viranomaisten takia sen takia, että hän oli julkisesti loukannut profeetta Muhammedia. Useaan otteeseen pyydettiin muuttamaan tätä, tehtiin valitus, mutta hänen piti odottaa kuoleman käytävällä Pakistanin korkeimman oikeuden tuomiota. Se oli hänen viimeisin vetoomuksensa henkensä säilyttämiseksi. Minä vetoan täällä kaikkiin kollegoihin, että kun puhutaan mustasta kirjasta kristittyjen elinolosuhteista, niin 120 miljoonaa kristittyä suurin piirtein vuosittain joutuu sortotoimenpiteiden ja vainotoimenpiteiden kohteeksi. Eli miljoona ihmistä päivittäin on kuolemanuhan edessä vain sen takia, että haluaa olla kristitty, mutta kuitenkin tämä ihmisoikeuksia pilkkaava arrogantti politiikka on kestämätöntä, mutta ja minä en voi sen takia tukea tätä päätöslauselmaa, koska sieltä löytyy tämä kristillinen arroganttius, koska eu on vain yksi, yksi tarkoitusperä hajottaa valtioiden suverenius, jotta, jotta saadaan kansainvälinen oligarkioiden valta to, toteutetuksi. Haluammeko me islamista Euroopan, haluammeko saada muslimien <clears throat> fundamentalismin tänne? halutaan, halutaanko se tuoda tänne. Asia Bibi ei ollut vain ö, lännen kohteena, koska tässä on tarkoituksena se, että halutaan tuhota länsivaltojen sivilisaatio. Ja me haluaisimme ensimmäiseksi turvata kristittyjen oikeudet omissa maissa. Um, ähm, in ceea ce privește procedura HDI, avem 10... Mitä tulee spontaaneihin puheenvuoroihin? Meillä on kymmenen puheenvuoropyyntöä. Useimmat tulevat EPP-ryhmästä. Olen päättänyt kuitenkin antaa puheenvuoron kaikille niille kollegoille vain sillä ehdolla, että he puhuvat yhden minuutin. Jokainen siis voi käyttää puheenvuoron ja nyt ensiksi Shagor. Mulțumesc, domnule președinte. As is the case with other minority Kiitoksia. Kuten muutkin vähemmistön valtsi on ahdisteltu näillä lailla – myös kehitysvammaiset ovat kärsineet näistä laista. Tämä osoittaa, miten, miten Pakistanin valtio kohtelee haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä. Jumalan pilkkalait loukkaavat kansainvälisiä sopimuksia, joita Pakistanin tulee noudattaa, jos se haluaa hyötyä GSP e Plus-menettelystä. Täytyy muistaa, että monet maalliset tahot ovat Pakistanissa vedonneet siihen, että lait kumottaisiin ja ulkosuhdehallinnon pitää kiinnittää tähän huomiota, kun olemme tekemisissä Pakistanin kanssa. Kiitos. Kiitos. Nikola Caputo. Kiitoksia puhemies. Pakistan on ainoa muslimimaa, jossa on Jumalan pilkkalait. Tämä laki tuli voimaan ja sen jälkeen sharia-väkivalta ei kohdistu ainoastaan kristittyihin, vaan kaikkiin vähemmistöihin. Ja me olemme vastustaneet päätöstä antaa kuoleman tuomio asia Bibille. Ja kyse on myöskin kahdesta nuoresta vanhemmasta, jotka poltettiin elävältä Pakistanissa jumalapilkkalain nojalla. EUn pitää vaatia, että Pakistan tekee tarvittavat toimet, jotta se kumoisi nämä lait Euroopan unionin pitää vaatia, että Pakistan ei toteuta kuoleman tuomioita. Euroopan pitää käyttää kaikkia painostusvälineitä, joita sillä on käytössään Pakistania vastaan. Ja Eurooppa voi ja sen pitää toimia, jotta Pakistan noudattaa sitoumuksia, mitä tulee uskonnonvapauteen ja ilmaisunvapauteen. Kiitos Van Dalen. voorzitter terecht vraagt het ep vandaag ingetrokken terecht omdat asia bibi al vele jaren onschuldig in een. aivan oikein euroopan parlamentti nousee näitä lakeja vastaan. asia bibi on kuoleman sellissä hänet on vapautettava meidän täytyy käyttää nopeutettua menettelyä on aivan oikein, että keskustelemme tästä, koska on satoja asia libejä äh, ja Jumalan pilkkalait äh, ovat äh, vain levittäytyneet laajemmalle ähm, koko Pakistanin yhteiskunta kärsii tästä. Tästä on hyvä keskustella nyt, koska tällä tavalla ähm, ihmisoikeussopimuksia rikotaan ja meillä on myös tämä GSP-järjestelmä, Pakistanin kanssa komissio ja sen Malmströmin täytyy kiireellisesti tutkia, onko GSP-sitoumuksia tässä noudatettu vai ei. Ei mitään kauppasuosituimuusasemaa, jos ihmiset joutuvat uskontonsa takia syytetyiksi. Kiitos. Seuraavaksi Hashida Dati. Merci, merci, monsieur le Kiitos puhemies Paljon on jo sanottu ja minä olen aika lailla samaa mieltä kollegojen kanssa. Tämä päätöslautelma on se, että me haluamme lähettää selkeän tukiviestin asia Bibille ja kannustaa Pakistanin viranomaisia pelastamaan tämän naisen ja hänen hengen ja kumoamalla nämä Jumalan pilkkalait, tämä päätöslauselma ottaa huomioon kaikki vaino- ja sortotoimenpiteet niitä henkilöitä kohtaan, jotka eivät ole muuta tehneet kuin haluavat uskoa Jumalaa. Meidän parlamentillemme on hyvin selkeä vastuu puolustaessaan uskonnon vapautta, olipa uskonto mikä tahansa tämä on nyt herra Sopradille, mutta olen kuitenkin samaa mieltä siitä hänen kanssaan meidän velvollisuutemme on puolustaa kristittyjä, koska historiamme, meidän identiteettimme perustuu, se, e, sen juuret löytyvät myös e, kristinuskossa. Jos me, sitä, jos me sitä emme tee, niin yli 150 miljoonaa kristittyä maailmassa joutuvat vainon kohteeksi. Ja kuka heitä puolustaa, jos me emme sitä tee? Kiitos. Seuraavaksi Marek. Kiitoksia, hyvät kollegat. Täällä on tullut esille tämä Asia Bibin tapaus. Fandaalin ja muut mainitsivat tapauksen ja ehdottaisin vähän pragmaattisempaa asiaa. Asia Bibi ei enää kestä tätä kidutusta, kun hän on kuolemantuomittuna vuosikausia. Puolasta on ehdotettu Pakistanille että hänelle annettaisiin hoitoa. Ja näitä ehdotuksia täytyy tukea EU-diplomatiassa. On erilaisia vetomuksia Mogherinille, korkealle edustajalle, eli nämä aloitteet, joita tehdään aluetasolla jäsenvaltioissa, saavat tukea, ja tämä nainen on saatava pois vankilasta. Ja tietysti meidän täytyy todeta muslimikumppaleidemme, että muslimeita ei ahdistella uskonnon takia Euroopassa, joten meidän pitää vaatia samaa periaatetta hänen, hänen suhteensa. Kiitos. Jana. Marjana Petir. Ja tražim da se poništi presuda o smrtnoj kazni Asi Bibi, kršćanki te... Me, halu- me toivomme, että Asia Bibin tuomio muutetaan, koska hän on ollut viisi vuotta jo pidätettynä väärien syytösten perusteella Jumalan pilkasta. Meidän pitää todella löytää tämän Shama Bibi Shahbaudin pariskunnan murhaajat. Jo heidät hän murhattiin muslimiryhmän toimesta ja koska he syytettiin siitä, että he olisivat polttaneet yhden sivun Koranista ja sen takia heidät poltettiin elävältä tehtaan uunissa, jossa olivat samalla, joka oli heidän työpaikkansa. Tällä kaikella loukataan myös ihmisoikeuksia, mutta myös uskonnon vapautta, sillä loukataan tiukasti. Pakistanilla on tärkeä rooli, jos se haluaa vakauttaa tilanteen Kaakkois-Aasiasta, Kaakkois-Aasiassa. Yksi tärkeä esimerkki olisi siitä, että noudatettaisiin paremmin ihmisoikeuksia. Karim. Mr. President. Puhemies, kiitos. Seison täällä ja tunnen itseni itse asiassa aika ylpeäksi siitä, että keskustelemme tämän tyyppisestä aiheesta täällä jälleen kerran Paavi toissa päivänä teki selväksi, että jos Eurooppa ei pidä kiinni arvoistaan, se joutuu tuuliajolle. Ja tämä näkyy tänään täällä. Niin monet kollegat kenties eivät ole tietoisia, mutta tämä parlamentti EU ovat jo pyrkineet todella äh, Euroopan kansalaisen, pyrkineet äh, Euroopan vapauttamiseen äh, kuolemanselistä Pakistanissa. Tämä onnistui jo joitakin vuosia sitten ja en ymmärrä minkä takia meidän vuoropuhelumme ei voisi sallia sitä, että tällainen rakentava vuoropuhelu alkaisi uudelleen. Komissiolle voin vain toistaa, että tietysti on paljonkin kauppasuhteisiin liittyviä syitä, jonka takia Pakistanin kanssa meillä on suhteet GSP+, plus annettiin Pakistanille suurten ponnisteluiden jälkeen. Meidän täytyy nyt käyttää sellaista mekanismia, joka liittyy tähän niin tarkkaan kuin vain voimme. Ja jokaisen kollegan täytyy tehdä yhteistyötä Pakistanin kanssa, jotta todella pääsemme siihen, että tämä elämä pelastetaan. Damna Suica Dubraska. Suita nema te religije koja moe opravdati ovakve postupke mi danas ovdje koristimo instrumente. Ei missään maailmankolkassa voida hyväksyä tämän tyyppistä toimintaa. Meidän täytyy tässä nyt hyödyntää niitä välineitä, joita meillä on, jotta voimme todella vahvistaa tätä päätöslauselmaa. 150 miljoonaa kristittyä maailmassa joutuvat vainon kohteeksi. Tämä Jumalan pilkkalaki Pakistanissa on kestämätön ja, ja me emme vaan jäädä istumaan kädet ristissä nämä kaksi kristittyä Pakistanissa, jotka murhattiin. Me olemme myös voineet todistaa Asia Bibin tapausta, äh, kun hän odottaa kuoleman käytävällä äh, tuomiotaan vain sen takia, että hän on kristitty ja harjoittaa perusoikeuksiaan. Tänä päivänä me olemme nyt tässä lähettämässä viestiä, mutta en ole ihan varma, josko, tämä vi... josko tällä viestillä on mitään painoarvoa tai mitään hyviä seuraamuksia minä käännyn komission jäsenpuoleen. EUsta lähtee myös apua, nimenomaan kehitysapuja Pakistanille. Kyllä meidän täytyy vähän muotoilla sitä, millä tavalla tätä apua annetaan. Se pitäisi olla paljon rakentavampaa. Merci, euh, monsieur le président. Kiitos puhemies. Minä puhun täällä universaalisten perusarvojen nimissä ihmisoikeuksien mielipiteen vapauden, ajatuksen vapauden, omantunnon vapauden, uskonnon vapauden nimissä, uskonnollisen suvaitsevaisuuden nimissä, jotta Pakistanin viranomaiset kumoaisivat nämä jumalanpilkkalait. haluan muistuttaa kuitenkin, että Pakistanin perustuslaki itsessään takaa vähemmistöjen oikeudet ja vapauden, myöskin usko siihen, mihin haluaa kaikkien vähemmistöjen oikeudet ja kaikki kaikkien uskonnollisten vähemmistöjen oikeudet. Meidän täytyy nyt vaatia, että Pakistani kumppanimme näitä omia sitoumuksia noudattaa. Miksi piileskellä? Tiedämme, että kysymys on kristityistä, joita monissa maissa vainotaan. He ovat uskonnollisia vähemmistöjä, niitä, joita eniten vainotaan, ja Asia Bibi on nyt saatava pois kuolemansellistä, ja erityisesti ö, on tehtävä kaikki juuri hänen vapauttamisekseen. Kiitos. Seuraavaksi komissio ja Stiljanides. Honorable members. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät kollegat. korkean edustajan Federica Mogherinin nimissä. Me pidämme hyvänä sitä, että te olette hyväksymässä päätöslauselman Pakistanin pilkkalaajasta. EUn suuntaviivoissa on todettu, että uskonnon vapaus on tärkeä, samoin ilmaisun vapaus ja lait, jotka liittyvät Jumalan pilkkaan, ne voivat selkeästi vaikeuttaa näiden ihmisoikeuksien harjoittamista. EU suosittelee, että Jumalan pilkka kysymykset poistetaan laista. Pakistanissa näitä lakeja usein sovelletaan selvittämään henkilökohtaisia konflikteja tai lisäämään paineita eri ryhmittymien välillä. Tämä on kysymys, jolla, joka on erittäin huolestuttava EUlle, eikä vähiten siksi, että niihin liittyy kuolemanrangaistus. Ja meidän ihmisoikeusvuoropuhelussamme Pakistanin kanssa kesäkuussa me keskustelimme, keskustelimme jumalanpilkkaläistä ja muistutimme Pakistanin hallitusta, että sillä on velvoitteita noudattaa kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka liittyvät siviili- ja poliittisiin oikeuksiin, jotka liittyvät uskonnonvapauteen ja kun hän lokakuussa kävi Pakistanissa, EUn erityisedustaja ihmisoikeuksien osalta Lambrinidis nimenomaan puhui siitä, miten Jumalan pilkkalakeja on käytetty väärin monissa ministeriöissä. Ja hän myöskin totesi, että hän oli erittäin huolissaan korkeimman oikeuden päätöksestä ylläpitää Asia Bibin tuomio. Jumalan pilkka lainsäädäntö on arkaluontoinen kysymys Pakistanin yhteiskunnassa ja EUn viesti on se, että uskonnollisten ja poliittisten johtajien on löydettävä rohkeus puuttua asiaan. Uhkailu ja väkivalta tuomareita, asianajajia ja ihmisoikeusaktivisteja vastaan näissä tapauksissa ovat hyvin yleisiä – Joitain heistä on jopa tapettu ja on selvää, että kaikki rankaisemattomuus tällaisista rikoksista heikentää oikeusjärjestystä ja oikeusvaltioperiaatetta. EU edelleen käyttää kaikki mahdollisuudet puhuakseen näistä asioista pakistanilaisten kumppaniemme kanssa. GSP Plus-menettely on erittäin tärkeä kulmakivi suhteissamme Pakistaniin. Psp Plus-menettely tarjoaa selkeät puitteet sille, miten arvioidaan, ja edist- arvioidaan edistystä ja miten pannaan täytäntöön kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka liittyvät hyvään hallintoon, ihmisoikeuksiin, ympäristöön. Ja Euroopan unioni ja erityisesti meidän valtuuskuntamme Islamabadissa jatkaa tapauksen seuraamista tarkkaan ja toivomme, että asia Bibin tuomio kumotaan ja että hänet vapautetaan. EU ottaa tämän tapauksen jatkuvasti esille ja yleensäkin kuoleman tuomiokysymykset pakistanilaisten kumppaniemme kanssa. Pidän hyvänä siitä, että parlamentti on kiinnostunut tästä asiasta. Ja voin vakuuttaa teille, että Euroopan unioni on täysin sitoutunut Pakistaniin, kaikkiin sidosryhmiin, jotta voimme edistää ihmisoikeuksia – Pakistanin senaatin puhemies on ensi vuoden alussa tulossa Eurooppaan ja ehkä silloin on hyvä tilaisuus keskustella näistä huolenaiheista. Kiitos. Thank you, Commissioner. Um, Kiitos. Olen saanut kuusi päätöslauselmaehdotusta keskustelu päättyy tähän ja äänestys pidetään heti tämän keskustelun jälkeen kello 12. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Sotarikoksista syytetään Seselin tapaus. Ensiksi puheenvuoron saa herra Korau, minuutti. Domnule presidente.